Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że... No niin, hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Äh, olen iloinen voidessani ilmoittaa teille, että voimme siirtyä esityslistan seuraavaan kohtaan. Kyse on suullisesta kysymyksestä neuvostolle. Tähän vaaditaan suullinen vastaus. Aihe on kuoleman rangaistus. Nyt pyydän esittelijää puhumaan Euroopan parlamentin esittelijä Elena Valenciano esittelee asiaa. Kiitoksia puhemies. 10. päivä tätä kuuta vietetään maailmanlaajuista kuolemanrangaistuksen vastaista päivää ja se onkin hyvä hetki